Guten Morgen, wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Hyvää huomenta, aloitamme jälleen työskentelyyn. Kun joskus tekee palveluksen sosialistille, niin se ei sitten onnistu. Sosialistinen, sosialistien koordinaattori Jens Kajer on pyytänyt, että me odottaisimme hiukan. Hän on juuttunut liikenneruuhkaan, mutta tämä odottaminen ei kuitenkaan nyt auttanut, vaan meidän pitää aloittaa. Ottaisin sille ensimmäiseksi esille Euroopan sähköisen viestinnän säätelyviranomaisten yhteistyöelimen äh, viraston vastuuvapausmenettelyn, joka Czarneckilla on tähän äh, kommentti, tarkistus, jos tämä hylätään, niin silloin vastuuvapausväittämästi myönnetään ja vastuuta esit- hylkäämistä esittää meidän esittelijämme. Tulemme äänestykseen. Kuka tukee tarkistusta? Vastaan. Tämä oli enemmistö. Näin äänestys on, tarkistus on hylätty ja vastuuvapaus on näin myönnetty. Tulemme päätöslauselmaan. Tarkistus 4 Rova Kadenbachilta. Anteeksi, anteeksi, kuulin juuri, että päätöstä varten on koneäänestys ja äänestys alkaa. Ja mitmachen, Sorry, wait a second. Just a second. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Ääni 15.6. Ja kellä ei nyt ollut sitten äänestyskorttia mukana – ja yksi ääni lisää puolesta. Joku muu, joka on ostanut korttinsa. Ei muita, kiitos. Sitten tulemme päätöslauselmaan. Tilien, til, tilinpäätökseen myöskin koneäänestyksellä Äänestys on päättynyt. äänen 17.4 hyväksytty. Päätösasema tarkistus 4 Rova Kadenbachilta. Kuka tukee ään tarkistusta? Kukaan vastaan? Tyhjää enemmistö. Ja sitten kokonaisuudessaan päätösasema koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 17 kuusi äänen hyväksytty. Seuraava kohta, joka on kohta 10, vastuuvausneuvosto ja Eurooppa-neuvosto. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että äänestys plussalla merkitsee vastuuvapauden hylkäämistä – Siis plus merkitsee vastuuvapauden hylkäämistä ja miinus, miinus merkitsee vastuuvapauden myöntämistä. Äänestys alkaa. Siis koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Yksimielinen päätös. Päätös vastuuvapautta ei myönnetä. Sitten päätöslauselma, tarkistus 1, kollega Liberatski, puolesta, vastaan, tyhjää, ei, hyväksytty, tarkistus 2, puolesta, vastaan, tyhjää, ei. Onko ongelmissa äänestämme kaikki muut yhtenä kokonaisuutena kolmesta viiteen? tarkistus kolme puolesta vastaan ty vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus neljä puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa? Tarkistus neljä koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. 15.8 äänin hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt päätösloma kokonaisuudessaan koneäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 23.0. Kiitos. Näin äänestykset on saatu päätökseen. Ja otamme esille kohdan, anteeksi. Seuraavaksi kohta, seuraavaksi kohta 11. tutkimuksen komission toimintasäännöistä. Tämä on siis tutkimus, jonka talousarvion valvontavaliokunta viime vaalikauden lopulla antoi toimeksi. Haluaisin selittää uusille kollegoille, miksi näin tehtiin. Oli paljon levottomuutta, koska ensimmäinen Barosson komissio 2004-2009, tässä ensimmäisessä komissiossa – lähes kaikki komissiojäsenet paitsi yksi ryhtyivät loppitoimintaan komissiokautensa päädyttyä. Ja sen lisäksi on ollut erilaisia muita kysymyksiä. Se, miten on hyväksytty kutsuja, miten ilmoitetaan erilaisista kutsuista – Tähän asti ei tarvinnut ilmoittaa saatuja kutsuja, piti vain ilmoittaa, että lahjojen vastaanotto, joiden arvo ylitti 150 euroa, että näistä piti ilmoittaa. Me olemme pyrkineet, ajattelen julkista kaikua ja skandaalia sanaa välttää tässä, siis tämän julkisen reaktion osalta olemme pyrkineet sulkemaan tämän porsareijan, emmekä ole tietenkään tällä saaneet itsellemme uusia ystäviä, niin kuin voitte kuvitella, mutta uskoakseni voimme olla hiukan ylpeitä siitä, että meidän onnistui saada säädeltyä kysymys, joka liittyy kutsuihin. Meillähän oli kauppa-asioista vastaava komission jäsen, jonka venäläinen alumiiniyritys kutsui lomalle. Ja tämän jälkeen venäläinen yritys aivan sattumalta sai mahdollisuuden tuotteilleen tulla Euroopan markkinoille ja on ollut muitakin tällaisia kutsuja, tällainen risteily, skandaali ja komission jotka ovat pyrkineet löytämään vielä virkakaudellaan jatkotehtäviä. Siksi annoimme toimeksi tällaisen selvityksen tekemisen ja pyrimme sulkemaan set aukot säädöksissä ja olen iloinen siitä, että herra Blomayer, joka jo ensimmäistä tutkimusta yhdessä Rovat Sinimin kanssa on nyt täällä meidän kanssamme ja päivittää hiukan tietojamme. Ja tässä varmasti pitää aloittaa kysymyksellä, mitä ensimmäistä selvityksestä, jota koko, ensimmäisestä suosituksen koko parlamentti antoi, joka liittyy ensimmäisen selvityksen toimeenpanoon, ja miten pitkään me olemme päässeet. Nyt herra Bloma, joudumme iloisia sitä, että olette paikalla ja teillä on nyt puheenvuoro. Kiitos johdantopuheenvuorosta. Nyt kuitenkin jatkan englanniksi. Yeah. As uh, Dr. Ressler mentioned, uh, the Kuten tohtori Gressle mainitsi, julkaisimme 2000, tarkastelemme 2004 komissaarien käyttäytymiskoodia. Meitä pyrittiin elo syyskuussa, heinä elokuussa päivittämään meidän katsaustamme käyttäytymiskoodiin ja kertomaan, missä nyt mennään. Sanon nyt muutaman johdannon omaisen sanan. Sitten esitellään päähavannat kollegani äh, tohtori Gini Bristolin yliopistosta pohtii akateemisemmin koodiston kehittymistä. Ja sitten meillä on pari suositusta. Kuten tohtori Gresla jo mainitsi, 2011 käyttäytymiskoodista muuttui sen jälkeen, kun edellistä versiota oli kovasti kritikoitu. Ja näin komissio totesi 2011 uudistuksen yhteydestä käyttäytymissäännöstön muutos heijastaa parasta käytä, parasta käytäntöä maailmassa Euroopassa. Parlamentin ja muiden sidosryhmien kommentit on asianmukaisesti otettu huomioon uudistuksen valmisteluvaiheessa ja kun luimme tämän, koimme, olimme iloisia, koska näemme ensimmäisen kerran tuloksia tutkimuksestamme. Ja, ja päivityksessä on nyt kolme kysymystä. Missä määrin uusi käyttäytymissäännöstä on parannus 2004 tilanteeseen? Toisekseen, missä määrin parlamentin yksityiskohtaiset tulokset on otettu huomioon ja missä määrin muiden sidosryhmien suositukset. Ja lopuksi, missä määrin pitää paikkaansa, että tämä heijastaa parhaita käytänteitä maailmassa ja Euroopassa. Löytyykö tälle pohjaa? Tässä muutama sitaatti, jotka inspiroivat meitä. Kanada, Australia, Iso-Britannia. Siellä on erittäin hienostuneet ministeriitä koskevat eettiset käytännön sään, käytän, täytymissäännöt, jotka kävimme läpi. On hyvä hetki käydä käyttäytymissäännöt läpi. Ja uusi kom- Komissio on sanonut jo kiinnostavaa asiaa tästä. Meidän täytyy noudattaa korkeampia ammatillisia eettisiä standardeita aina, ja meidän käyttäytymisemme täytyy olla moitteettomia. Sen, tässä viitataan suoraan käyttäytymissäännöstään ja sen henkeen. Tämä on suorastaan tästä missiokirjeestä, jonka kaikki komissio jäsenehdokkaat ovat saaneet Junckerilta. Tämä missiokirje menee pitämälle ja me olemme sitä mieltä, että tämä kirje jo edellyttää käyttäytymissäännöstön lisäuudistuksia, koska tässä viitataan suoraan lobbauskontaktien ää, julkistamiseen tässä kirjeessä. Ja sitten miten tämä 2004 säännöstä eroa vuoden 2011 säännöstä? Näistä muutokset ovat aika suuri pettymys. Ensinnäkin muutokset ovat tällaisia pieniä asteittaisia muutoksia, lisäyksiä, jotakin parannuksia olen listannut tähän. Rava Gressle mainitsi jo tämä vieraanvaraisuuden tarjoukset lahjat, kuten Rova Gressle mainitsi, ja myöskin komission jäseneten julkistamat sidonnaisuudet oma, omaisuuden alueelle. Niitä täytyy päivittää säännönmukaisesti nyt, ainakin kerran vuodessa. samoin Euroopan parlamentin vaaleihin liittyy liittyvät järjestelyt on selkeästi uudessa kohdissa mainittu. Ja myös tämä vaatimus, viran arviointivaatimus, jos tämä viittyy aikaisempaan komissioportfolin tämän kesto jatkettiin 12-18 kuukauteen. Tässä on jotakin parannuksia, jotakin olemassa olevia käytäntöitä on otettu mukaan. Esimerkiksi tehtävien siirtäminen, jos komission jäsenellä on äh, eturistiriitoja, joku päätöksen alainen asia voidaan siirtää toiselle komission jäsenelle tai puheenjohtajalle. Tämä ei ollut aikaisemmassa säännöstössä, mutta se on nyt mukana mutta useimmat Euroopan parlamentin suositukset, erityisesti sisällyksekkäimmät suositukset, jäivät ottamatta huomioon. Meillä on asiakirjassamme yksityiskohtia tässä taulukossa. OECD vankan etisen koodiston sisältö on tässä mukana integriteetin moraalisen ryhdin määrittely, ää, sen eettisen toimintaan ohjaaminen ja seuraaminen mukana. Tutkimuksessa ja pelkäämme, että näissä kysymyksissä komissio on ottanut nämä aika rajoitetusti huomioon. Sitten parhaat käytänteet maailmassa. Uskomme, että kodistoa voidaan merkittävästi parantaa ottamalla huomioon syvällisemmin käytänteitä, jotka ovat hyvin juurtuneet muihin käyttäytymissäännöstöihin. Seuraava havainto pätee suurimpaan osaan säännöstön. Meillä ei ole aitoa vastapaino järjestelmää niin kuin muissa järjestelmissä. Tässä komission puheenjohtajalla on erittäin voimakas päättävä asema. Hän päättää esimerkiksi tehtävien uudelleenjaosta. Hän päättää poliittisen toiminnan ja komission jäsenen ää, tehtävien yhteensopivuudesta. Ja sitten herää kysymys, mitä tapahtuu, jos komission puheenjohtaja toimii, osallistuu poliittiseen toimintaan tai jos häntä koskaan te turistiriidat. Kohdista ei sano mitään siitä. Tästä ad hoc eettisestä komiteasta ei mainita juuri mitään. Se luotiin komission uusia työtehtäviä, jos hän jättää tehtävänsä, sitä pitää kuulla. Jos työtehtävä liittyy aikaisempaan portfolioon, Mä en tiedä, kuka luo tämän komitean menettelystä ei ole tietoa. Tämä on aika läpitunkematonta tekstiä. Jotain yksityiskohtia löytyy, jos kaipaa. Mutta mitä raportointia eettisen säännöstä täytäntöönpanosta ei ole, eikä mitään tietoa sanktioista. Poliittiset toiminnan mainitsin juuri. Meistä tämä vie mattoa alta komissio, sen mielikuvan suhteen, että komission jäsenet olisivat itsenäisiä jäsenvaltioiden luottamusta tämä vie. Ja tämä heikentää komission työtä. Jos komission jäsen esimerkiksi äh, ottaa lomaa tämmöiseen vaaleissa, eikä hän ei voi täyttää enää tehtäviä komissiossa joku muu, joka ei tunne asioita niin hyvin, astuu tehtäviin, mutta vaikka komission jäsenten poliittiset tehtävät hyväksyy, mitä yksityiskohtaisia kriteereitä kooditossa ei ole, jonka perusteella päättää, onko poliittinen toiminta ja komission virka yhteensopivia. Jos vertaamme tilannetta TISin säännöstöihin muihin Euroopan maissa ja näemme, että jotain on yritetty. Tämä ei ole helppoa alue ottaa huomioon, että komission tehtävä on erityislaatuinen. He eivät ole ihan ministereitä, eivätkä ihan virkamiehiäkään. Mutta muissa järjestelmissä on kuitenkin yritetty enemmän. Sitten työtehtävät viran jättämisen jälkeen. Tässä on mielestämme iso aukko, koska EUn jälkeisen viramääritelmä on rajoitettu tai suhteutettu komission aikaisempaan virkaan. Tässä ei nähdä komission toimintaa kollegiona, jossa eturistiriitoja voi syntyä muillakin alueilla kuin komission jäsenen portfoliossa. Ja, ja kuten mainitsin, tämä, tällä ad hoc eettisellä komitealla ei ole mitään menettelyjä yhteensopivuuden arvioimiseksi komissiolta. Kysytään mielipiteitä, mutta työnantajalta ja muilta sidosryhmiltä ei kysytä. Muissa järjestelmissä on hyvin yksityiskohtaiset menettelyt jossa eri sidosryhmien edustajilta kysytään, josta voidaan identifioida, valitseeko riitä tai ei. Matkustamisen suhteen on varmaan jo mainistettu, että komission jäsenten matkustamisesta ei tule yksityiskohtia. Mä 2009 suosittelimme, että ex post nämä yksityiskohdat julkistettaisiin. Tässä näette Belgian kartan kuvassa. Tässä on Eliodin Rupon matkat. Kaikki näkyy hänen verkkosivultaan. Ja sitten tarkastellaan muita muita. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on paljon enemmän tietoa matkoista ja siitä, kuka on komissiosenen mukana, minne hän menee, miksi. Kaikki yksityiskohdat on. Lahjojen suhteen on sama juttu. Lahjoittajan nimiä ei mainita. tämä, komission mukaan tämä nollastuttaisi vierailta, jotka eivät anna lahjoja. Tämä on omitoista. Jossakin järjestelmässä on tietokanta verkolla, jonne voi laittaa ministerin nimen ja voi hakea, mitä hän on saanut vastaan ja, ja kuka on suurlähetystön henkilökunnan jäsen, joka on antanut lahjan. Ö, on vaikeampi syntyä tällaisia mielikuvia eturistiriidoista tällaisissa järjestelmissä. Ja nyt antaisin puheenvuoron kollegalle tohtori Chinille Bristolin yliopistosta, joka sanoo pari sanaa akateemisesta näkökulmasta. Muutoksia. Uh, thank you. I'll make some brief comments from... Kiitoksia. Muutama lyhyt kommentti. Tein tutkimuksen 2011 komission etiikasta ja siellä katsottiin ei pelkästään aikaisempia sääntöjä vuodelta 2009, mutta myöskin aikaisempia. Ja katsottiin, millaisia muutoksia on tapahtunut vuodesta 1999, kun ensimmäiset säännöt otettiin käyttöön. Ja me katsoimme, millä tavalla nämä parannukset olivat muuttaneet lähestymistapaa, kun ajatellaan etiikkaa komission toiminnassa. Ja lopputulos oli, että tämä lähestymistapa oli muodon muuttava. Se, mitä 99 tehtiin, kun säännöt otettiin käyttöön ja tämän jälkeen, kun sitä on uudistettu, niin toimet ovat olleet yhä aika vaatimattomia. Ja ne ovat johtuneet ulkoisista paineista erityisesti parlamentin puolelta. Ja hyvin vähän on ollut mitään komission sisäistä innokkuutta. Eli tämä nyt ei ole varmaan mikään yllätys. Eli mielestäni viranomaisten tasolla tästä etiikasta ollaan kiinnostuneempia, ja se on hoidettu sitten henkilöstösäännöillä, mutta sitten komission jäsenet eivät ole kovin innostuneita tästä. Mutta ulkoista painetta on tullut parlamentista ja kansalaisyhteiskunnasta, eli komissio on painostettu, jotta tämä toteutuisi. Mutta tällainen uudenlainen lähestymistapa todennäköisesti on tulossa, ja tällä sitten muutetaan eettistä lähestymistapaa. Ei ainoastaan silloin, kun on ulkoista painetta, tässä on parlamentin ja komission välillä hiukan tällaista pallottelua, mutta sitten kun on motivaatiota talon sisällä, ja tämä nyt nähdään hiukan uudessa komissiossa, nyt on tietysti varhaista vielä sanoa, ja täytyy selventää, mitä on tarkoitettu tällä sääntöjen edistämisellä. Eli ulkoisen paineen tulee jatkua, mutta samanaikaisesti on sitten mahdollisuuksia nyt komissiossa ja on tärkeää ryhtyä toimiin, kun ajatellaan nyt tätä mahdollisuutta. No sitten nämä suositukset, jotka kollegani kohta esittelee. On tärkeää <clears throat> katsoa muitakin eettisiä sääntelyjärjestelmiä. No sääntely on ehkä hiukan vahva sana, mutta sääntöjen uudistaminen – ja myöskin täytyy katsoa, kuinka ainutlaatuiset EUn toimielimet ovat, erityisesti komissio. Ja täytyy huomata, että osa komission haasteista eivät ole samoja kuin ministerin ongelmat. Ja kollegani puhui esimerkiksi poliittisesta toiminnasta. Ei ole yllättävää, että kotimaissaan ministerit toimivat poliittisesti, mutta Meistä ehkä se on yllättävää, kun ajatellaan komissiota, joka on riippumaton. Komission jäsenten pitäisi olla riippumattomia ja heillä on velvollisuus toimia riippumattomalla tavalla. Eli heidän pitäisi pidättäytyä poliittisesta toiminnasta silloin, kun se ei sovi tähän toimenkuvaan. Eli meidän täytyy katsoa muitakin järjestelmiä, kun käsittelemme näitä uudistuskysymyksiä. Ensinnäkin on tärkeää on keskittyä avoimuuteen ja antaa tietoa, mutta ei pelkästään tietoja, joita kukaan ei pysty käyttämään tai ainoastaan muutamat toimittajat, mutta tiedon avoimuus esimerkiksi nettisivuilla on tärkeää. Ja kun olen yhteydessä komissioon, niin siellä usein etiikka nähdään sisäisenä kysymyksenä eikä sellaisena, joka kuuluisi julkiseen alueeseen. Eli avoimuudesta olisi tässä apua, mutta hyvin toteutettu avoimuus. Ja sitten täytäntöönpano myöskin pitää keskittyä ei pelkästään näiden sääntöjen kehittämiseen ja sitten unohdetaan etiikka. Sanotaan, että on hienosti toimittu, kun on nyt säännöt, mutta pitää olla jonkinlainen raportointijärjestelmä, jotta voidaan varmistaa, että käytännössä sääntöjä noudatetaan. No niin, sitten kollegani voi kertoa näistä suosituksista vielä vähän tarkemmin. Niin, kiitos Michel. Eli muutama kohta tästä raportista. Meillä on näitä yksityiskohtaisia suosituksia siellä. Ne on aika hyvin selitetty. Siellä on viitattu 2008-2009 tutkimukseen. Sielläkin on käyty hyvin yksityiskohtaista keskustelua näistä suosituksista. Ja ensinnäkin haluaisin sanoa, että kun katsotaan tätä täytäntöönpanojärjestelmää, siinä katsotaan, miten sääntöjä on pantu täytäntöön. Ja hiukan kauempaa ei nyt ihan kollegiossa Eli tässä on katsottu, miten on pantu täytäntöön sääntöjä, ja komissiossa on jo tehty paljon työtä tähän suuntaan, kabineteissa esimerkiksi. Eli tätä tarvitaan myöskin komission jäsenten osalta, ja kuten Michel sanoi, tarvitaan säännöllistä arviointia, no toimiiko se, ja sitten valvontaa, eli että tämä rakenne toimii. No, tässä on vaikea ehkä nähdä näitä lukuja tämän Britannian järjestelmästä, ja se heijastelee hyvin näitä huolenaiheita siitä, että onko hyvä järjestelmä ja eri elimiä, jotka tarkastelevat eri osioita näissä asioissa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja poliittinen toiminta, tämä on yksi kaikkein vaikeimpia asioita hoitaa toimintasääntöjen osalta, mutta on esimerkkejä muista eettisistä järjestelmistä, jotka voivat antaa innoitusta – Eli on yritetty erottaa hallituksen toiminnat puoluepoliittisesta toiminnasta. Me katsomme, että kun ajatellaan näitä sopimuksen velvoitteita komission viran, virkamiesten osalta, olisi paras rajoittaa poliittista toimintaa jäsenvaltioissa pelkkään puolueen jäsenyyteen. No, sitten työllistyminen sen jälkeen, kun lähtee komissiosta. No kaikkein tärkein asiahan on se, että tämä rajoitus ei rajoitu pelkästään tähän entisen komission jäsenen salkkuun, vaan niin kuin muissakin järjestelmissä on yleisiä rajoituksia, eli mihin tahansa työhön ryhtyy, niin sitä tarkastellaan riippumattomassa elimessä. Se voi olla ad hoc eettinen komitea tai joku muu rakenne, eikä pelkästään sen suhteen, liittyykö toiminta aikaisempaan saakkuun. Sitten enemmän avoimuutta. Arvioinnin pitäisi julkistaa, jos lukee vaikka kanadalaiset tai englantilaiset britit, niin ministerin osalta, mihin toimiin he ryhtyvät, niin niistä on tietoa. Jos on luottamuksellista tietoa, niin ehkä jotain tietoja on peitetty, mutta ydin, näitä ydinasioita voidaan seurata julkisesti. Ja ne löytyy helposti internetistä. On yksi nettisivu, jolta löytyvät kaikki nämä tiedot raporttien muodossa ja muissa muodoissa. Ja sitten matkat ja lahjat. Meillä on hienoja tietokantoja, joissa voidaan katsoa näitä tietoja. Ja me suosittelemme, että nämä julkistetaan ex post, eli kuinka paljon komission jäsenet matkustelevat – ja suosittelemme myöskin tiukempaa lähestymistapaa lahjoihin. On aika huvittavaa, jos lukee tämän rekisterin, niin siellähän on tällainen kaavake. Emmekä ymmärrä, miksi Azerbaidžanille sen mattokauppian lahja, lahjasta ei ole mitään yksityiskohtia. Siellä on hiukan omituisuuksia ja tässä nyt ei välttämättä ole eturistiriitoja, Eli onko diplomatia nyt tärkeämpää tässä, erityisesti kun ajatellaan yksityisiä lahjoittajia, kuin sitten nämä avoimuusvaatimukset ja julkiset edut tiedonsaannin yhteydessä. Ja tätä on hiukan vaikea ymmärtää. No niin, kiitoksia. Jos teillä on kysymyksiä, niin olemme valmiita niihin vastaamaan. Kiitos. Dank. Kiitos. Olemme taas tekemässä itsestämme kaikkea muuta kuin pidettyä, mutta näin on. Minä olen katsellut tätä, että se mitä me olemme ehdottaneet nykyiseen sääntöön, niistä vain neljännestä suosista on pannut täysin voimaan viisi osittain ja 19 jäänyt kokonaan panematta toimen. Joten tässä mielessä on hiukan tietä edessämme. Minusta komissio on valehdellut meille. Siis hän on valehdellut siitä, miten tämä ad hoc etiikkakomitea on toiminut. Meillä on ilmoitettu, että tulisi julkaisu sen toiminnasta ja tähän päivään mennessä ei mitään julkaisua ole syntynyt. Ei siis siitä, miten se toimii ja mitä asioita se on käsitellyt. Ja minusta tämä on erittäin valitettavaa. Ja sitä syystä tänään on mahdollisuus esittää kysymyksiä, jotka liittyvät komission jäsenten kuulemiseen, ja tämä olisi minusta tärkeä kysymys. Jens Gaja. Olen yllättynyt siitä, että jos hän puheenvuoron, kun juuri kävelin ovesta sisään, mutta jonkun kai nyt on tänään aloitettava tämä. Olen siitä, mitä sanoit Inge, olen yhtä mieltä paitsi yhdellä varauksella – jotkin asiat, jotka on hyväksytty, niin ovat jo muuttaneet tämän toimintasäännön luonnetta. Esimerkiksi tämä kausi, jo, jo lepo, voisiko sanoa tällä jäähtymisaika virkakauden jälkeen, sitä on ratkettu, jatkettu 50 prosentilla. On, tämä on tunnustettava, mutta kuitenkin minäkin olen tyytymätön siihen, miten on pantu tätä toimeen, jos on niin, että pienemmistä rikkomuksista ei ole mitään rangaistuksia. Silloin voi rangaistukset sitten asiassa kyllä säästää kokonaankin. Oli hiukan ironinen, koska ne, ne, ne eivät ole julkisia. Minä en tiedä, missä on ero suuremman tai pienemmän rikkeen välillä ja kuka nyt on tehnyt jotakin pienempiä rikkeitä itse asiassa, en nyt välttämättä haluaisi edes tietää nimeltä, nimellisesti kukaan on tehnyt milloin mitäkin, mutta jos olisi raportti tältä etikkakomissiolta, jossa sanottaisiin, että joku on että on ollut 50 pienempää rikettä. Siinä olisi laadullinen euro verrattuna sellaiseen raporttiin, jossa sanotaan, että on ollut viisi pienempää rikettä, mutta ei ole minkäänlaista raporttia. Joten parlamentin kreditpuolelle, tulopuolelle voidaan sanoa, että on parannettu tätä toimintasääntöä, komission toimintasääntöä, mutta mutta pienemmissä asioissa, jotka eivät ole ratkaisevan tärkeitä, edelleenkin on aivan paljon liikaa tulkinnan varaa, mutta sanoisin, että on eroa siinä, onko niitä komission jäsen esimerkiksi jonkun vierailun puitteissa – jotakin saa lahjaksi jotakulta, joku, joka haluaa jotakin komissiolta ja tällä tavalla pyrkii vaikuttamaan toimintaan, vai annetaanko lahjoja itse instituutiolle. Täällä käytävillähän näin taidetta esimerkiksi täällä parlamentissa, jota varmastikaan kaikkea parlamentti ei ole itse ostanut, vaan jonka on saanut tämän talon edustaja jonkin virallisen vierailun yhteydessä. Ja Totta kai lähyjä saattaa vastaan, jos niitä ei sitten vie kotiin, eli ne jäävät toimielimen käyttöön edustustiloissa. Tämä on selkeästi eriytettävä. En löytänyt tästä tutkimusta selkeää eroa siitä, enkä toimintasäännöistäkään sen osalta, onko nyt kysymys lahjasta toimielimelle, vaan kysymys yksityistä lahjasta, joka annetaan epävirallisessa yhteydessä – tässä on tilaa tulkinnalle, jossa minusta sitä ei pitäisi olla. Dennis de Jong on myös pyyntänyt puheenvuoroa. Ähm, ähm, ähm, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää tästä materiaalista. Tämä on oikein hyödyllistä. Ja myönteistä myös, että se on niin ajan tasalla. Eilen keskustelin Frank Timmermansin kanssa, joka on yksi komission jäsenehdokas, ja jolla on ollut kontakteja parlamenttiin tällä viikolla. Ja hän sanoi, että hän on oikein tyytyväinen parlamentin eh, komission transparenssiin, joka on parempi kuin muiden jäsenmaiden instituutioiden. Eli uuden tiimin aikomus on olla sitoutunut seurattavuuteen transparenssiin. Toisaalta he ovat sitä mieltä, että nykyjärjestelmät ovat riittävät, vaikka parannettavaa olisi vielä paljon. Ja kuten puheenjohtaja totesit, monet parlamentin aikaisemmat suositukset ovat jääneet toteuttamatta, niitä ei ole otettu huomioon. Ja yhden asian huomisen kun Timmermansin kanssa. Hän sanoi, että järjestelmämme ei ole, emme ole täydellisiä, mutta olemme parempia kuin Euroopan parlamentti transparenssiin ja työmenettelyn suhteen. Tuo on aika vankkaa kritiikkiä, mutta tartettavaa. Ja jos me haluamme tässä jatkaa, niin meidän täytyy myös katsoa peiliin ja miettiä, miten voimme parantaa omaa seurattavuuttamme. Koska ihmiset lasitaloissa eivät voi kiviä heittää. Jos me kiinnitämme huomiota komissioon, niin valot kääntyvät myös meidän suuntaan. Sekin pitää pitää mielessä. Meillä on tämä EUn eettinen järjestelmä, joka on syntymässä. Ja on tärkeää, että me yhdessä työskentelemme yhtenäisenä tavoitteena e- e- eettisen toiminnan lisääminen. Kiitos. Kollegin Sender. Sender. Sí, yo agradezco mucho. Kiitoksia Bromeerille ja Chinille siitä, että he päivittivät tietojamme näistä säännöistä. Juuri tällä hetkellä meidän pitäisi parlamentin puolelta vaikuttaa tähän asiaan, mutta kuten he itsekin toteavat, me tarvitsemme nyt ulkoista painetta, joka ei tule pelkästään parlamentista, vaan Silloin kun on esimerkkejä havaittu, niin silloin on kansallisia välineitä, jotka yleisesti ottaen ovat meille avuksi. Euroopan komission tapauksessa meillä on ongelma, koska eurooppalaisia välineitä, viestintävälineitä ei ole. Eli valtaosa tekee työtä omassa maassaan ja sitten haetaan sitten näitä skandaaleja. Ja se, mikä pitäisi olla keskeinen osa tätä demokraattista rakennelmaa Euroopassa, eli se, että tällaista valvontaa on aivan yleisesti. Ja aina liittyy tällaisia ikäviä piirteitä näihin asioihin. Esimerkiksi komissiossa katsotaan, että yritetään saada aikaan säännöt, päivittää niitä ja sitten parantaa sääntöjä valvonnan kautta ja niin edelleen. Mutta he näkevät, että tässä on hyökätty heitä vastaan. Eli siksi emme saa aikaan nyt tällaista avarakatseisuutta ja uudenlaista asennetta, vaan yleensä, yleisesti ottaen tätä käytetään sitten vastaan eikä puolesta. Eli tämän kysymykseni. Eli millä tavalla voisimme auttaa siinä, että tämä nähtäisiin välineellä, jolla voidaan parantaa ei pelkästään valvontaa komissiossa, vaan yleisesti parantaa toimintaa ja hallintoa Euroopan tasolla. Koska tällä hetkellä myöskin tässä komissiossa emme onnistu pääsemään pidemmälle kuin että yritetään nyt sitten löytää virheitä toiminnasta. Eli millä tavalla voisimme tehdä työtä medioissa, jotta saisimme tähän apua, eikä tämä olisi vain pelkkä este ja haitta. Ja sitten millä tavalla voisimme sitten yleistää tämän näiden sääntöjen toteuttamisen. Ja mehän emme halua koko ajan hengittää komission niskaan. Annot, thank you. Uh, well, I am shocked, but hardly. Oh. I am shocked, but hardly surprised. Olen järkyttynyt, mutta tuskin yllättänyt tänne parlamentin ja valiokunnan jäsenä sen selville, että komissio e- etinen kohdistaiselle perusasiaa, eli seurattavalta tiedän, että tämä valiokunta pitää e- e- yhdistettä kuningaskuntaa maata, niin parhaita kätätte lähtenä. Toivon, että komitean ovat hyödyllisiä. Kanadan, Australian ja ison kuningaskunnan standardit ovat vähimmäis hyväksyttävät standardit, eivät maksimistandardit. En usko, että ison yhdistyneen kuningaskunnan parhaitakaan käytänteitä riittävinä. Mutta herra on ihan oikeassa sanoessaan, että komission ei pitäisi rangaistuksetta toimia. Komission jäsenten toiminnan ei pidä perusta sille, että ollaan oma poliisinsa. Pitäisi olla selkeät sanktiot, kohdista ja seurata lahjoja. Lahjat tulisi ilmoittaa. Täyt, lahjojen arvolle täytyy olla yläraja. On eni tärkeää, että käyttäytyminen täytyy olla moitteetonta, mutta sen täytyy myös näyttäytyä moitteettomana. Minä että mitä mahdollista, että meillä on ollut käyttäytymissäännöistä 15 vuotta ilman, että näihin perusasioihin on kiinnitetty huomiota. Ja minä tässä pohdin, onko komissiossa poliittista tahtoa tehdä näitä kirjallisia muutoksia, joita tarvitaan. 15 vuoden kuluttua ne jää, tulevat vielä, vieläkin jäämään vajaaksi. Ja on tärkeää pitää painetta yllä. Laitoin itseni puhujalistalle selkeänä vuorossa Ruoan Makovei. Huomasin, että juuri niin. Halusin vain nyt kaksi asiaa tässä selkittää. Ensinnäkin Hella Arnott. Tässä tutkimuksessa tutustui myös tilanteeseen Espanjassa ja saatoimme nähdä, että monissa jäsenvaltioissa ja myöskin Maailmanpankissa, esimerkiksi kansainvälisissä organisaatioissa ja eri jäsenvaltioissa on korkeammat standardit kuin Euroopan unionissa. Jos emme olisi voineet osoittaa tätä, emme olisi voineet saavuttaa mitään. Nyt olemme matkalla parantamaan tilannetta edelleen. Haluaisin muistuttaa kaikkia uusia kollegoja siitä, että Euroopan tasolla ei ole olemassa mitään ministerilakia. Saksassa tämä on selvää, on ero eh, viranhaltijan ja eh, valitun edustajan välillä. Komission jäsenet ovat viranhaltijoita, me olemme valittu edustajia. On aina eh, komission jäsenten tapana sanoa, että se mikä koskee meitä, se mitä koskee teitäkin, mutta me emme ole minkään viranhaltijoita. Täällä on ainoa yksi aina viranhaltija tässä talossa parlamentin puhemies. Kaikki muut meistä ovat valittuja edustajia. Ja tästä syystä haluaisin viitata tähän eroon eh, ja haluaisin tapauksessa estää sen, että kollegat sanovat, että lopeta tämän asian käsittely, koska se koskettaa sitten meitäkin. Minusta tämä asia on nyt taisteltava loppuun saakka. Ja tämähän ei koske meitä. Meillä on poliittinen toimeksianto, mutta komission jäsenillä on virka. Ja se keskustelu täällä, sitä käydään siitä, että mitä komissiossa pitäisi tapahtua, sit näitä asioita pitäisi sekoittaa toisiinsa, koska me sekoitamme asiat toisaan, me saavuta yhtään mitään, että voin vain varoittaa tällaista asioiden sekoittamisesta. Toi, tämä ensimmäisen ja toinen osa, nämä mahdolliset rangaistukset. Meillä on siis nämä toimintosäännöt, joka korvaa kokonaisuudessaan ministeriä koskeva rikoslainsäädännön kansallisella tasolla. Mitä tulee korruptioon? Dalin tapauksessa saatamme kysyä, että mitä voidaan tehdä tällaisessa tapauksessa. Ja se, mitä sitten tässä lopuksi sitten tuli julki, ei ollut suinkaan mikään laadun merkki eurooppalaiselle järjestelmälle. Meidän täytyy toimia edelleen, mutta on syytä todellakin huolehtia sitä, että asioita sekoitetaan toisiinsa – jota yksinäisesti kehottaisin komissiota nyt ottamaan asian omakseen, koska vain silloin saavutamme uskottavuutta, myöskin uskottavuutta suhteessa jäsenvaltioihin, kun Euroopan komission erityisrooli ja Euroopan unionin erityisrooli, joka nousi esille tästä toimintasäännöstä esille voimakkaammin, johtaisi myöskin sieltä tulee avoimia menettelyjä ja menettelyjä, jotka ylipäätään ansaitsevat menettelyn nimen. Ja nyt haluaisin myöskin heittää keskustelun sen, että olemme saattaneet nähdä nyt näiden siirtymäkauden komission jäsenten osalta, jotka ne tulevat neljäksi viideksi kuukaudeksi virkaan, olemme nähneet, mitä näihin siirtymäkauden maksuihin tulee, että hän saa erostaa, erottua tästä tehtävästä suuremman summan siirtymäkautta varten kuin siltä ajalta palkkaa, jonka hän on virassa ja minun vähimmäisääksi on määritetty kaksi vuotta, mikä minusta ole hyväksyttävää. Täytyy olla jokin mahdollisuus korjata tätä niin, että komission jäsenen siirtymäajan palkka ei voi olla suurempi, niin, että sitä maksettaisiin pitemmältä ajalta kuin itse virkakausi on kestänyt. Tämä miten saadaan aikaan yksinkertainen sääntö, jolloin tämä koko kiusallinen keskustelu julkisuudessa siltä voitaisiin säästyä. Minusta se oli, tämä olisi hyväksi sille, miten, parlament, miten nämä instituutiot nähdään. Tämän antaisi viest, viestiksi myös kerran Blomajerille. Ja nyt Rova Makovei. Thank you. Kiitos. Minäkin haluaisin vielä vähän arvostella näitä toimintasääntöjä. Komission jäsenten ei tarvitse ilmoittaa kaikkia rahoitussitoumuksia, ainoastaan sellaisia, jotka saattavat luoda eturistiriidan, kun he toimivat tehtävässään. Eli kuka päättää, että rahoitusetu saattaa johtaa eturistiriitaan, varmaan komission jäsen itse – myöskään ei tarvitse ilmoittaa mistään veloista. Ja mehän tiedämme, että ne voivat vaarantaa henkilön riippumattomuuden. Eli näitä täytyy vielä katsoa. Sitten eturistiriidoista vielä ei ole mitenkään määritelty yksityiskohtaisesti, mikä on eturistiriita. Ja tämä rajoittuu ainoastaan tapauksiin, joissa komission jäsenen salkku joku on kyseessä. Ja komission jäsen voi äänestää kollegiossa kaikissa asioissa. Ja tästä ei ole puhuttu. Eli ei ole oikein, että turistit rajoittuvat ainoastaan salkkuun liittyviin kysymyksiin, kun kollegiossa äänestetään kaikesta. Ja sitten jos komission jäsen ei ilmoita eturistiriidoista. Eli ymmärrän, että tämä on parannus, mutta ehkä voisimme mennä vähän pidemmälle ja nopeammin, jotta saisimme aikaan todelliset toimintasäännöt ja sanktiot. Kiitos. Kaija Kollega Kairo vielä pyytänyt puheenvuoroja ja sitten kollega Bart taas. Mitä tulee kysymykseen siitä, miten tämä siirtymäajan palkka maksetaan komission jäsenille. Tämän asian olisi syytä pohtia perustavanlaatuisesti. Ajatelkaapa nyt sitä, tämä komission jäsenten kannalta, että he ovat virassa vain viisi kuukautta. Tämä kaksi, se, että saavat kaksi vuotta siirtymäkauden palkkaa tältä ajalta ei ole sellaista, mitä voidaan helposti seittää muualle ulospäin, mutta toisaalta me haluamme, että mahdollisimman pitkä kausi jolloin tämän viran jälkeen ei voi, jolloin ei hän ei voi tarttua muihin tehtäviin, jotka olisivat yhteyden, ei vie kotiinsa näitä asiakirjojaan ja sitten ryhdy uusiin tehtäviin, jotka liittyvät näihin. Tosiasia on se, että äh, hän ei ole äh, yksityisellä sektorilla käytettävissä tietyissä osissa yksityisessä sektoria. Julkiseen viran hän välttämättä ei voi palata myöskään ja poliittista virkaa varten ei ole käyttävissä, koska kenties ei ole vaaleja tulossa, jossa esimerkiksi olla ehdokkaana. Joten niin tärkeää kuin onkin, että viiden kuukauden virkakaudesta kahden vuoden jäl, palkka, siirtymäkauden palkka, mitä vaikeasta on selittää, niin kuitenkin asianosaisen tapauksessa tilanne on se, että se on, tilanne on tämän toisen näköinen, koska tällainen lyhyen kauden jälkeen tämä henkilö ei tiedä, mistä hän löytää asianmukaisen jatkon uralleen iloisesti sanottuna kyse ei varmaan ole siitä, että päätyvät kadulle kodittomiksi, mutta eikä usko, että he päätyvät välttämättä henkilökohtaiseen hätätilaankaan, mutta on kuitenkin minusta löydettävä järkevä tie, joka kunnioittaa periaatteita. Mutta vaikka virassa on vain lyhyen aikaa, niin se ei saa tehdä sitä virasta sellaista, että se ei ole houkutteleva ja ja mikä johtaisi siihen, että ketään järkevää ei saisi enää niitä virkoja hoitamaan. Nyt kollegas taas. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Tämä on hyvä päivitys. Ja kertoo meille, kuinka paljon ollaan jo saavutettu, mutta sinne myöskin osoitetaan, kuinka paljon vielä tekemättä. Pelkoni puheenjohtaja on, että osa tästä ei ole tarpeeksi yksityiskohtaista kuulemisessa käytettäväksi. Teemme parhaamme. Mutta Junckerin kuulemista ajatellen hän sanoi, että teillä on tämä käyttäytymissäännöstä, teidän täytyy noudattaa sitä, mutta hän ei tule kuultavaksi tänne. Olisi hyvä, jos valiokuntamme voisi miettiä, että miten saisimme Junkerille selväksi viestin, että hän ei voi suhtautua välinpitämättömästi aiheeseen. Tämä mietintö on antanut paljon ajateltavaa ja me halusimme vuoropuhelua hänen kanssaan. Olisiko hän valmis esimerkiksi keskusteluja koordinaattoreiden kanssa? Ehkäpä koordinaattorit voisivat laittaa hänelle kirjeen, jossa estään yhteenveto tutkimuksen havainnoista ja pyritään häneltä reaktioita sen suhteen, mitä hän aikoo tehdä. Ja jos hän aikoo jatkaa tällä aika välinpitämättömällä linjalla, että nykytilanne on tarpeeksi hyvä, joka on vähän Timmermansin linja, että kaikki on jees, niin sitten täytyy tehdä selväksi, että meidän mielestä komissio ottaa askelia oikeaan suuntaan, mutta ei tarpeeksi. Haluaisin myös sanoa jotain, joka perustuu se, mitä herra de Jong sanoi. Hän teki eron komission jäsenten kanssa viranhaltijana ja parlamentin valtion jäsenten välillä, jolla on kiinteä mandaatti. Ymmärrän tuon. Tuo vertailu voidaan tehdä, mutta se ei voi olla mikään oikeutus välinpitämättömyyteen meidän kesken. Meidän pitää huolta, että meidän käyttäytymissäännöstömme on tarpeeksi hyvä. Siinä on mielestämme parannettava myöskin. Ajatelkaapa, mitä tapahtui tupakkakeskustelun aikana. Vaimo terveysjärjestö teki suosituksia, joka perust, jotka perustuvat kontakteihin tupakkatuottajien kanssa. Ja meidän pitäisi paljastaa tällaista. Jos kontakteja on ollut esimerkiksi eh, tupakateollisuuden ihmisten ja Euroopan parlamentin, niin komission tai maailman terveysjärjestön kesken, meidän täytyy saada tietää tästä. Ja tämä on vain pieni esimerkki siitä, miten voimme kiristää omaa käyttäytymisäännöstöämme. Tiedän, että mahdollista kritiikkiä voi kohdistaa meihin. Ja jos me haluamme kritikoida, meidän täytyy parantaa omaamme. Ja sanoa, että täsmentää, missä parannettavaa on. Eli meidän täytyy suojata oma selustamme parantamalla omaa käyttäytymisäännöstöä. Ja täytyy pitää huolta, että olemme moitteettomia. Tämä tietysti vain yksi asian puoli. Eli haluaisin vain sanoa, että tarkastellaan omaa koodistoa. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti vielä kerran tarttua tähän kysymykseen, joka liittyy näitä siirtymäkauden palkkoja, jotka ovat esimerkkinä siitä, miten pitkälle yleisesti katsottuna jonkin Euroopan unionin virkamiehen tai parlamentin jäsenen samat palkkiot, korvaukset ovat totta kai eroja tässä eri tehtävissä, mutta haluaisin korostaa sitä, että juuri Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä saatamme nähdä, että puolet kansalaisista Euroopassa ei enää mene äänestämään. He eivät mene äänestämään siksi, että he osittain eivät koe olevansa näiden toimielinten kannalta siinä tilanteessa, että edustaisivat niin heitä. Sanoisin, että jos joku vain muutaman kuukauden komission jäsenen työstä on sitten oikeutettu jopa kahden vuoden ajan saamaan siirtymäkauden palkkaa. Se on asia, jota emme voi selittää kenellekään kansalaiselle Euroopan unionissa. Tämä täytyy poistaa. Nyt täytyy tunnustaa, että jos olisin tiennyt tämän silloin, kun komission jäseniä valittiin tähän tätä siirtymäkautta varten, minä olen uusi parlamentin jäsen, totta kai on minun syyni, että en riittävän intensiivisesti huolehtinut tästä asiasta. Jos olisin tiennyt tämän, en missään tapauksessa suostunut siihen, että vain muutama kuukautta varten nimitetään komission jäseniä, jotka saavat näin suuria eh, siirtymäkauden korvauksia. Ovi. Oui, madame la présidente. Niin, puheenjohtaja. Tämä on nyt klassinen tapaus. Eli tässä on nyt uudet komission jäsenet. Tästä monet ovat puhuneet, mutta jo nyt näissä ehdotuksissa on tiettyjä komission jäsenehdokkaita, joilla on eturistiriitoja. Tästä on puhuttu lehdissä, mutta ainakin kaksi heistä tällä hetkellä ovat joko öljyteollisuuden tai sitten lobbareiden suhteen eturistiriidassa pankkialalla. Millä tavalla parlamentti ja komissio voivat tässä toimia, koska ei vain riitä, että tämä ilmoitetaan, vaan meillä pitää olla menettely tässä nimityksessä. Eli kun jäsenvaltiot ehdottavat näitä nimityksiä, niin silloin meillä pitää olla eturistiriitasäännöt ja avoimuussäännöt mukana. Jos näin ei ole heti alkuvaiheessa, kun nimetään näitä nimiä, niin silloin järjestelmä ei toimi. Tästä tulee katastrofi jälleen kerran julkisuudessa, koska millä tavalla voidaan luottaa komission jäsenin, jos tiedetään, että heillä on yhteyksiä tiettyihin teollisuuden aloihin tai toimintoihin. Ja lisäksi komissio, johon heidät ehkä nimitetään vastuuasemaan, on suoraan yhteydessä alaan, jolla he toimivat. Andererseits wollen wir ja aber auch Experten. me, me haluamme asiantuntijoita parhaita henkilöitä eri politiikan alueille. Ei olisi hyvä, jos ei olisi mitään käsitystä eikä mitään yhteyttä aiempaan elämäänsä. Kysymys on vain siitä, miten avoimesti tämä tapahtuu. Kiitos nyt näistä komiteista kollega sen, sen, Sentikovski. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a... Niin, hyvät naiset herrat. Minä haluan kiittää erinomaisesta esityksestä, jonka juuri saimme kuulla. Se oli todella erinomainen. Se, tämä on todella huippuluokkaa. Minä opetan, olen ollut etiikan opettaja eri kouluissa ja yliopistoissa ja eettiset säännöt perustuvat aina logiikkaan. Ne eivät ole jotain sellaista, mitä tiukasti, mikä tiukasti pitäisi pitää rangaistuksia sisällään. Pitäisi olla sisäisiä päätöksiä, henkilökohtaisia päätöksiä, jotka liittyvät siihen, että käyttäydytään eettisellä tavalla. Ne ovat tärkeämpiä kuin rangaistukset tai valvonnat jokin valvontakomitea, sellaista, sen rooli ei voi olla se, että hän, että juoksisivat jokaisen komissaarin perässä ja kysyisivät, keten hän on tavannut. Minä kysyisin, kenellä teistä on verkkosivullaan tieto siitä, ketä te olette tavannut, mitä lahjoja teille on annettu? Kuka laittaa tietoja sosiaaliseen mediaan siitä, missä ovat olleet lomalla kenen kanssa. Korruptio on kuin loinen. Se on jotakin, mikä voi mennä ihon alle ja siitä on hyvin vaikea päästä eroon. Minä en ole sitä vastaan, että joku saa kahden vuoden siirtymäkauden korvauksen, vaikka on tehnyt työtä vain kolme kuukautta komissiossa. Jos he tekevät kovasti työtä, heillä on oikeus palkkaan. Tiedän esimerkkejä tästä liike-elämästä, siellä se on normaalia, mutta minä haluan kuitenkin, että tämä henkilö, sekä kun hän lopettaa työskentelyn virassa, haluan, että hän välttää työskentelyä lop- kauppausorganisaatiolle ja yhtiölle, niin että hän olisi avaamassa ovia eurooppalaisiin toimielimiin. Ja tässä haluaisin Jean-Claude Junckerin osalta todeta, että haluaisin tukea häntä, koska hän todellakin sanoi kansanpuolueen ryhmän kokouksessa, että hän haluaa tehdä komissiosta avoimemman. Ja minä uskon, että sellaisen henkilön kuin hänen sana on sana, joka pidetään. Sitten meillä on ensi viikolla näitä kuulemisia ja esitämme kysymyksen komission jäsen ehdokkaille, jotka liittyvät etiikkaan. Aionko me todellakin kysyä heiltä sitten, tietävätkö he, mistä etiikassa on kysymys? Minä en halua nyt tehdä eroa ö, 150-175 euron hintaisen lahjan välillä, mutta haluaisin kuitenkin, että nämä ihmiset tietävät, että heidän ei pidä hyväksyä tietyn tyyppisiä lahjoja. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun asiantuntijat ovat täällä, niin ja sen suhteen, mitä muutamat kollegat sanoivat, haluaisin kysyä heiltä, onko komissiosta ehkä edustajia, eli kuka tarkistaa nämä eturistiriidatapaukset etukäteen. Varmaan jälkikäteen se on helpompaa sitten, koska on enemmän tietoja kollegion sisällä. Eli silloin se on mahdollista hallinnossakin, mutta nämä tapaukset, joista Bove mainitsi, eli tämä olisi juuri kysymykseni hiukan kuten Greste sanoi, Eli mm, tarvitaan asiantuntijoita, jotka ovat tehneet työtä alalla, jolla he toimivat sitten jälkeenpäin. Ja sitten mistä Bove puhui, mitä tapahtuu, jos komission jäsenellä on etuja tietyllä alalla ja hän joutuu sitten tekemään päätöksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta, energiamallin osalta, kun tiedämme, että on konkreettisia intressejä tietyllä alalla. Avoimuus on hyvä. Mehän tiedämme, että on tällaisia intressejä, mutta jotain pitää tehdä. Ja tämä on nyt se ongelma, joka meillä on. Avoimuus sinänsä, no tässä on valokuva, mutta valokuvan pohjalta pitää toimia. Ja sitten pitää tarkistaa, onko päätöksillä jotain yhteyttä aikaisempiin intresseihin, joka liittyy henkilöiden asiantuntemukseen tai kokemukseen. Eli tässä nyt on tämä villakoiran ydin. Ja näinhän hän kävi eli Dalin tapauksessa. Ja jollain, tapa, jollain tavalla se, mitä tapahtui, liittyy siihen, että oli kyseessä hyvin arkaluontoinen ala, ja siksi Dallilla oli hiukan enemmän kuin pelkästään yhteyksiä alalle, ja olimme tilanteessa, jossa Euroopan parlamentin oli pakko lainsäätäjänä tekemään päätöksiä, jotta voidaan suojella lainsäädäntöprosessia ja tietysti tehdään selväksi kansalaisille, että me emme olleet mikään painostuksen kohteena. Eli tämä nyt on tämä arkaluontoinen tilanne. Meillä on asiantuntijoita ja avoimuus on hyvä elementti, mutta se ei kuitenkaan riitä. Eli millä tavalla voidaan tarkistaa ja tehdä päätöksiä sen jälkeen, kun on tullut selväksi, että on eturistiriita. Kiitos. Kiitos. Tämä oli kauniisti tulkattu tämä lause, se, että laitamme laittaa kissalle kulkusen kaulaan. Se oli siellä todettu, ja kun näin tältä halutaan, niin silloin on sitten myöskin se toimia. Ja nyt herra Blumayer, sitten ehkä komission sihteeristä. Mm, Minä haluaisin kommentoida yhtä kohtaa tämä uteliaisuus, liian uteliaisuus. Säätellään, että meillä on joku skandaali, joku ei, asiat eivät toimi, niin silloin tulee muutoksia, niin tämä on sääli. Meillähän on komissiossa paljon kokemusta eturistiriitojen käsittelyssä äh, virkamiesten tasolla. Meillä on kaikenlaista tietoa. Me kun virkamiestä haluaa ottaa, sen, hänet haluaa ottaa töihin, mehän olemme konsultteja, me emme, meillä on omat menettelyt siihen. Mutta me emme ymmärrä, miksi komissio ei ota seuraava askelta. Se olisi helppoa. Meidän ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaa. Kalaa me voimme tarkastella, jos ne kuningaskunnan ja Kanadan kokemuksia käytänteitä on emme aina menettelytä ihan yksi yhteen voi lainaa, mutta muutoksia voidaan tehdä, kun me keskustelemme pääsihteeristön kanssa, niin täytännönpanon suhteen eettisen säännöstön täytännönpanon suhteen, niin komission jäsenten sihteeristöä varten on opas. Ja sitä samaa opasta pitäisi soveltaa komission jäsenten töihin. Ja sitten toinen kysymys, miten voimme ottaa seuraavan askeleen. Osallistaminen on hyvin tärkeää. Meidän pitäisi toimia yksin. 2011, kun koodista uudistettiin, meillä kerrottiin, että meillä on kuulemismenettely, kun kysymme, että ketä kuultiin – meille kerrottu. Tämä kuuleminen ei ollut erityisen avoin. Me voisimme luoda kuulemismenettelyn, joka osallistaa Euroopan parlamentin kansalaisyhteiskuntaa, jotka ovat kritikoineet koodia. Ihmisten ei pitäisi kritikoida pelkästään. Ihmisten pitäisi tehdä myönteisiä ehdotuksia. Joten osallistuminen kuulemiseen, kuulemismenettelyyn olisi tärkeää ja sellaista ei ennen ole ollut. Yhteistyö parlamentin ja komission kesken antaisi parlamentikin nähdä, missä eroja on. Kresle selitti eron viranhaltijoiden ja parlamentin jäsenten kanssa, mutta ehkä parlamentaarinen kokemus olisi avuksi. vaikka komissio olisi avoin tällä. Olen yhtä mieltä tästä, että ulkopuolelta nämä erot parlamentin ja komission välillä usein hämärtyvät ja kestään väärin. Ja olisi mukava tilanne, jos olisi mahdollisuus katsoa, että parlamentti olisi malli siitä, millainen eettinen järjestelmä olisi – ja tämä auttaisi parlamenttia myös itse harjoittamaan painostusta ei vain komission suuntaan, vaan myös muihin toimielimiin ja eurooppalaisiin elimiin päin. Ja minusta tämä suhde parlamentin ja komission välillä ei välttämättä merkitse sitä, että jatketaan vanhalla toimintien välisellä äh, toimintatavalla, jota parlamentti on ajanut aiemmin eteenpäin. Parlamentti halusi, että olisi ollut tällainen toimintien välinen etiikkakomissio on joitakin henkilöitä, jotka edelleen ajavat tätä, että luotaisiin tällainen toiminten välinen agenda, jossa olisi mukana myöskin neuvosto mukana, ja tässä kokouksessa nyt on enemmän keskitytty kuitenkin komissioon, mutta on kysymyksiä, jotka liittyvät etiikkaan ja neuvostoon, joita ei ole otettu esille. Frau Klesburt vom Generalsekretariat. Klesburt e komission pääsihteeristöstä. Oui. Euh... Voilà. Merci, Madame Kiitoksia, puheenjohtaja. On kunnia olla täällä tällaisen mielenkiintoisen keskustelun jälkeen koskien komission toimintasääntöjen uudistamista. Ensinnäkin, ja puhun nyt lyhyesti, koska tämä keskustelu ei vielä pääty tähän, mutta on ikävä, että tämän tutkimuksen esittely ei ollut ihan niin tasapainoinen kuin se voisi olla, kun siinä sanotaan, että komissio ei ole täyttänyt tehtävänsä eikä ole muuttanut sääntöjä. Muistuttaisin kuitenkin, että aikoinaan parlamentti oli tehnyt tiettyjä varauksia ja parlamentti sitten luopui näistä varauksista myöhemmin. Eli komission ja parlamentin välillä on ollut kokouksia. Puheenjohtajakokouksessa on keskusteltu tästä. Ja komissio on pyrkinyt tekemään sen, mitä se pystyy ja mitä sen tuli tehdä täyttääkseen parlamentin vaatimukset. Se ei tarkoita, etteikö aina voida jatkaa ja parantaa järjestelmää, mutta tämä esittely on hieman turhan negatiivinen mielestäni. No sitten nämä suositukset joita on tehty ja jotka yleisesti ottaen liittyvät suosituksiin, joita oli aikaisemmin tehty. Täytyy tehdä ero sen välille, mitä voidaan tehdä nyt muuttamalla sääntöjä. Ja se on pieni osa, koska kyse ei ole niinkään siitä, että sääntöjä muutettaisiin, vaan pikemminkin siitä, että parannetaan avoimuutta seurannassa. Tai sitten muutetaan perussopimusta, koska perussopimuksessahan on määritelty tämä kurinpitojärjestelmä, ja se on sitten taas ihan toinen asia. Eli tuomioistuin voi sitten määrittää rangaistuksia komission jäsenille. Eli täällä nyt ei vain voida päättää, että toimitaankin toisella tavalla. Tämä on artikla 247 perussopimuksesta, ja se ei tarkoita, että komission jäsenet eivät joutuisi noudattamaan sääntöjä ja sitoumuksiaan. Miksi on suhteellisen vähän näitä rikkomuksia tai ongelmia? Varmasti siksi, että komission jäsen, joita on vain 28, heitä jatkuvasti valvotaan oman asiantuntemuksensa osalta. He ovat riippumattomia henkilöitä, jotka ovat sitoutuneita Eurooppaan ja tietävät, millaisia sitoumuksia heihin liittyy, mutta myöskin Euroopan parlamentti, lehdistö ja tietyt kansalaisjärjestöt ja omat yksiköt valvovat heitä jatkuvasti. Eli komission jäsenet ovat ikään kuin uimaltaassa. Ginok sanoi aikoinaan, että he ovat ikään kuin akvaariossa. Eli heitä valvotaan jatkuvasti. Tällainen etukäteistarkastus tehdään. Eli ei odoteta, että tulee virheitä, vaan ne tarkistetaan ennen kuin hyväksytään esimerkiksi lahjoja, silloin soitetaan protokollayksikköön tai sihteeristöön, eli meillä on jatkuvasti yhteyksiä heihin ja selvennämme sitä, miten näitä sääntöjä toteutetaan. Eli jos raportoidaan näistä rikkomuksista pelkästään, niin se olisi hiukan hankalaa. No ongelmia saattaa olla, ja jos ongelmia on, niin sitten komission puheenjohtaja voi ilman, että pitää mennä esimerkiksi tuomioistuimeen. Eli jos luottamus on menetetty, hän voi pyytää, että komission jäsen irtisa eroa tehtävästään. Ja te olette huolissanne myöskin näistä eturistiriidoista, joita saattaa olla, kun nimetään tiettyjä komission jäseniä. No tässäkin komissio, komissiossa on vahvistettu järjestelmä. Siellä on näitä varapuheenjohtajia ja komission jäseniä, ja komission jäsenehdokkaat eivät enää yksin hoida salkkuaan. Eli tässä on tällainen järjestelmä. Ja komission päätökset ovat kollegiaalisia ja komission jäsenet tietävät, että jos heidät on nimetty, niin silloin he ei katsoa yleistä etua eikä vain jonkun yrityksen etua, joihin he aikaisemmin olivat olleet yhteydessä. Ja he tietävät tämän varsin hyvin ja he tietävät, että heitä, heitä valvotaan jatkuvasti ja että komissio on sitoutunut, kuten aina, suojelemaan julkisia ja yhteisiä etuja eikä mitään erityisetuja. Ja tämä on edelleen samanlainen. No sitten neuvoston säännöt, joiden suhteen komissiolla ei ole aloiteoikeutta. Ja siinä on puhuttu näistä väliaikaisista korvauksista, No, täällä on puhuttu puolesta ja vastaan, en nyt puhu, puutu tähän, se ei kuulu minulle. Mutta ei kuitenkaan pidä unohtaa, että nyt puhutaan juridisista puitteista, joissa täytyy noudattaa lakeja, kaikkien täytyy noudattaa lakeja, erityisesti komission jäsenten. Kiitos. Äh, Kiitos. Akvariosta haluaisin vain sanoa, että hyvässä akvaariossa on myöskin kasveja. Ei ole niin, että me haluamme ottaa tämän keskustelun esille siksi, että taas avoimuutta olisi liikaa. Me emme tiedä, miten tätä toimintasääntöä toteutetaan, ja tämä on syy siihen, miksi me keskustelemme siitä. Sitten jos kaikki ne, joiden kanssa pitäisi panna toimeen, eivät raportoi meille, ja Toisaalta Saksassa on sanonta, että se mitä en tiedä, se ei minua järkytä, joten mutta kysymys on kuitenkin sitä, että arvioitaisiin hallinnollisia perusperiaatteita, siis tietoja, joita minulta jotain annan, niin sitä ei voi kukaan sitten käyttää jälkikäteen estää siirtyviä kysymyksiä. Me ymmärrämme kyllä sen, että kukaan tällä hetkellä ei työskentele toimintasäännön muuttamisessa, vaikka tilanne on muuttumassa, ajatellen menomaan etiikkaa ja on ollut erilaisia uusia kehityksiä tällä alueella. Näin minä ainakin olen ymmärtänyt kirjeet, joita komission, puheenjohtaja on lähettänyt. Nyt en tiedä, saanko kysyä, että onko nyt mitään työtä käynnissä, toiminta sääntöjen muutamissa, mutta ehkä kukaan myös myöskään työskentele sen parissa, että tämä ad hoc etiikkakomitea Olisit tilivelvollinen sen suhteen, mitä se tekee. Onko näin? No, Madame Gressle. La... Herra Gressle. Komissio vastaa kaikkiin kysymyksiin, jotka sille on esitetty valiokuntanne taholta. Me olemme saaneet pari päivää sitten tämän kertomuksen. Komissio varmasti perehtyy siihen. Komissio kenetään, mitä pitää paljon huomata tähän. Mutta minusta tämä ensimmäinen luenta ei heijasta sitä. Ei ole sellainen, mitä täällä sanottiin. Komissio noudattaa käyttäytymissäännöstöä sen kirjainta ja henkeä. Totta kai on vielä parannettavaa. Seurattavana suhteen voidaan parantaa. Komission puheenjohtaja Juncker on jo sitoutunut tähän. Hän on kirjoittanut komission jäsenten missiokirjeet, joten niitä voi vielä täydentää, mutta ei nyt tässä pirua seinälle pidä maalata ja sanoa, että komissio viettää aikansa rikkomusten parissa. Vähän se ei ole. Komission jäsenet soveltavat koodistoja sen henkeä. Meillä on jatkuvia tapa- tapaamisia ja pahoittelen sitä, että raportissa sanotaan jossain, että mitään ei tehdä. Ei ole totta, ettei mitään tehdä. Meillä on koulutusta uusille minikabineteille. Heillä on jo koulutusta. He saavat tietoa, heitä varataan asiasta. He tietävät, kenen puolen kääntyä. Tämä tulee jatkuvan Rova Gressle. Uuden komission astuessa virkaan tämä jatkuu. Tämä jatkuu. Tämä tapahtuu koko edellisen mandaatin. Ei pidä uskoa, että mitään ei tehdä. Ei ole oikein eikä oikeudenmukaista sanoa, että teillä on menettelyä, jolla arvioidaan Äh, komission jäsenten tehtäviä komission jättämisen jälkeen. Tätä vahvistettiin tämä ilmoituskausi on jatkunut 12-18 kuukauteen ja sen on kriteerejä, kuten lobbauskielto. Ei ole tasapainoista sanoa, että komissio on vale, että komissio olisi valehdellut meidät että komissio ei kunnioita velvoitteitaan edistystä voi tehdä. Ravacini sanoi, että edistys tapahtuu askelettaan. Ehkäpä Eurooppa etenee näin askel askeleelta, mutta me olemme päättäneet jatkaa parannusten tiellä. Le mensonge, c'était moi qui l'a dit, et ça s'est référé à une lettre de la... Sorry. Niin tässä viitattiin tähän vuoden 2011 kirjeeseen, ja siinä sanottiin, että aiomme julkistaa nämä päätökset, ad hoc eettisen komitean päätökset Euroopan nettisivuilla, jotta näitä asiakirjoja ei tarvitse sitten pyytää erikseen. Tätä vielä odotellaan. Hmm, Sanon aivan avoimesti. Me vertailimme tätä asiaa puheenjohtajakokouksessa ajattelen kysymystä, miten me jatkaisimme eteenpäin tässä asiassa. Ja tässä yhteydessä kävi selvästi ilmi, että valta osa komission parlamentin vaatimuksia, siis koko parlamentin vaatimuksia, niitä ei ollut pantu toimeen. Siitä huolimatta kuitenkin tässä valiokunnassa päätimme, että reservi vapautetaan, koska emme halunneet tällaista ikuista ongelmaa välillemme mutta meidän kuitenkin täytyy palata tähän toimintasääntöön uuden komission yhteydessä, koska uskomme, erinäistä erinäistä kohtia pitäisi parantaa. Jos en ymmärtänyt oikein se, mitä valiokunta on puhunut, on tarkoitus lähettää asianmukainen kirje komissiolle, jossa otetaan esille ne kohdat, joita me pidämme tärkeinä. Kollega Sender. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä kommenteista ja muistuttaa komission edustajalle, että se mitä juuri kuulimme on, että on hyviä käytänteitä, on kokemusta, on sääntöjä, on mahdollisuuksia tällä parlamentin sisällä, eli niitä tarvitse hakea muulta, jotta löydetään jotain, mitä voidaan soveltaa myöskin komission kollegion. Ja toiseksi mielestäni on mielenkiintoista, tässä puhuttiin tästä komiteasta, ja kuten Chini sanoi, niin instituutioissa, suurissa instituutioissa – näissä kolmessa suuressa vuoropuhelu jatkuu lainsäädäntökysymyksissä, mutta myöskin muissa toimielimissä, jotka tulevat esille ja joissa on ollut tiettyjä ongelmia. Nekin voitaisiin ottaa tähän mukaan. Ja sitten vielä haluaisin kysyä komission edustajalta. Te jo sanoitte tästä uudesta rakenteesta, jonka Juncker aikoo ottaa käyttöön, eli varapuheenjohtajat valvovat sitten sitten sitä, millä tavalla komission jäsenet, jotka kuuluvat heidän alaisuutensa, käyttäytyvät. Eli tämä ilmeisesti on osa näitä takeita, jotta voidaan ylläpitää tätä turvallisuutta sen suhtaan, että ei tule eturistiriitoja eteen. Eli tämähän on osa nyt tätä lähtökohtaa, eli varapuheenjohtajat valvovat muun muassa sitä, miten heidän alaisuudessaan olevat komission jäsenet käyttäytyvät. Kiitos. Lomaja, bitte. Lomaja. Vain yksi asia. Minä muistan erittäin hyvin keskustelut, joita täällä käytiin vuonna 2008-2009. Tuolloin järjestettiin kaksi esitystä puoliväliraportti, lopullinen raportti, kuulen jälleen kaikki argumentit, joille ei tapahtunut mitään eroa siinä, mitä komissio esittää. Yksi uudistus on siinä, että on tapahtunut muutos sopimuksessa, joka liittyy tähän säännön uudistamiseen. Minusta tämä on pettymys. On paljon hyvää, hyviä käytäntöjä, jotka ovat jo saatavilla komission sisälle. Olisi mahdollista mennä hiukan eteenpäin. Minä en ymmärrä tätä asennetta, joka on näin puolustautuva defensiivinen, että emme halua tehdä mitään, kaikki mitä me teemme on täydellistä. Tämä samaa sanottiin vuonna 2009. Kiitos kärsivällisyydestä. Palaan asiaan vielä kerran, mitä uuteen komission organisaation tulee. En tiedä, miten kaikki palat loksahtavat paikalleen, mutta puhuessani uudesta rakenteesta halusin sanoa sen, että sellainen riski, että olisi puolueellisuutta tai eturistiriitoja tämä on rajoittunut, koska komission jäsen, kun hänet on nimetty, hän on lojaali yleiselle edulle. Ja mahdolliset toimet, joita hänellä on aikaisemmin ollut, ne eivät voi enää vaikuttaa hänen päätökseensä, kun hän kunnioittaa yleistä etua. Ja meillä on myös tämä kollegion rakenne, jota on vahvistettu, koska meillä on useampia komission jäsenet, jotka työskentelevät komission vaaranpohjohtajana vahvistaakseen tätä rakennetta. Kysymys ei ole eh, mitään yhden tai toisen komission jäsenen eettisen kohdiston vahvistamisesta kysymys. Toivottavasti selitin hyvin. Mitä herra Blommerin kommentteihin tulee, on ihan selvää, että että perussopimukset määräävät valtaoikeuksista, roolista ja tehtävistä, jotka tuomioistuimella on. Artiklan 247 artiklassa tämä määrätään, mikä ei sano sitä, etteikö voida olla mandaatin aikana toimia, jolloin ongelmia syntyy. Komissa puheenjohtajalla on mahdollisuus reagoida – ja kiinnittää komission huomiota johonkin asiaan. Mutta minun tietääkseni tämä ei ollut koskaan ollut välttämätöntä. Yksi komissio sen erosi. Sitten tuli valtava skandaali. Koska arvettiin, että tämä tapahtui liian nopeasti. Hän riittäytti erottamisensa. Juttu on tuomioistuimessa ja lopullinen sana on tuomioistumella. on keinoa toimia mandaatin aikana silloin, kun on tarpeellista. Mehän olemme aina etsimässä ratkaisuja, jotka eivät ole yhtä tehokkaita kuin atomipommi, tällaiset eroamiset virasta ja vastaavat. Mehän kuitenkin nyt olemme ponnistelemme kovasti. Kollega Sarvamaa. Mm, yes, thank you. Chair, and I'm awfully sorry for... Kiitoksia, olen Pahoillani, että saavuin kokouksen myöhässä. Ja lyhyesti. Yritän aina pitää mielessä sen, mitä pitäisi olla. Eli kansalaisten etu pitää olla mielessä ja veronmaksajien. Aina tässä ei, en onnistu, mutta yritän aina kuitenkin toimia näin. Eli ihan lyhyesti, meillä on hyvin paljon tekemistä, kun katsotaan tätä hyvin paljon on vielä tekemistä. Minulla ei tässä ole ratkaisuja juuri nyt, mutta halusin vain sanoa, että tämä nyt pitää merkitä pöytäkirjaan, eli meillä on paljon tekemistä. Kukaan täysjärkinen, jos nyt puhuu kadun miehelle, vaikka Glasgowssa tai Barcelonassa tai Helsingissä tai Berliinissä tai Madridissa – niin kukaan ei ymmärtäisi, miksi on niin vaikeaa toimia avoimesti. Sehän on kuitenkin ihan perusvaatimus. Kiitos. Koordinaattorin kokouksessa vielä keskustelemme siitä, miten jatkamme tämän asian käsittelyä. Silloin kollegoille myöskin luvut käyttöön, mitä tulee näihin siirtymäkauden palkkoihin, joita komissiaiselle maksetaan. Näin tämä kohta on käsitelty loppuun. Kaksi seuraavaa kohtaa on jouduttu siirtämään, koska komission jäsen Semeta on yllättäen sairastunut. Toivotamme hänelle vielä kerran pikaista toipumista. Etsimme uuden ajankohdan, jolla tapaamme hänet, joten nyt olemme tulleet tämän istunnon loppuun ja ehdotankin, että välittömästi käynnistämme koordinaattorien kokoukset viiden minuutin tauon jälkeen. Toivotan teille hyvää päivänjatkoa iltapäivällä tavataan.